kautta niin, että pystymme esittämään teille omia ajatuksiamme aikaiden oikeudenmukaisemmasta järjestelmästä. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt keskustelu päättyy tähän. Tästä äänestetään huomenna kello 11.30. Nyt siirrymme sitten Haitille annettavan hätäapuun. Ensin komission jäsen Damanaki, joka tulee pikaisesti sieltä paikalleen. Thank you, Mr. Chairman. The commission... Kiitoksia puhemies komissiota huolestuttaa vakavasti koleratilanteen huononeminen Haitilla. Kuolemantapausten määrä ja sairaalatapaukset ovat nopeasti nousussa päivästä toiseen. Ihmisten määrä, jotka ovat joutuneet sairaalaan, on nyt yli 20 000, näin viime viikon lopulla. Enemmän kuin tuhat sata ihmistä on jo nyt menettänyt henkensä. Mutta pelätään, että nämä luvut ovat kovasti aliarvostettuja kuolleisuus on paljon suurta ja tämä osoittaa, että ihmiset tulevat liian myöhään terveyskeskuksiin. Koleran hoito on yksinkertaista, mutta varhainen hoidon saanti on avainasemassa, jos halutaan vähentää kuolemantapauksia. Kolerapotilaiden ho- hoitaminen vaatii myös huomattavia inhimillisiä voimavaroja. Haitin kansanterveysjärjestelmä on todella ylirasitettu huolimatta kansainvälisen avun huomattavasta määrästä. Metsän San Frontier, Frontier-järjestö on yksi avaintoimijoista ja se on vaatinut kaikkia tahoja, jotka toimivat Haitissa, nopeuttamaan ponnistelujaan ja toimiaan. Koko maa kärsii tilanteesta. Epidemia leviää huolestuttavalla tavalla Poropränssissä. Slummit, kuten Sit Soleil, ovat erityisen alttiita tarju- tar- tartunnoille johtuen huonosta hygienistä ja veden, puhtaan veden saanti on myös erittäin heikkoa. Me keskitymme ihmiselämien pelastamiseen, pyrimme lisäämään puhtaan veden saantia ja pyrimme opettamaan ihmisiä käyttäytymään paremmin hygienin kannalta ja tutkimme asiaa epidemiologisesti, tiedämme miten sairaus tartunta etenee. Komissio on vahvistanut humanitaarista läsnäoloa paikan päällä. Mukana on lääketieteellistä asiantuntevuutta on otettu käyttöön varoja 12 miljoonaa euroa, jotta voitaisiin tukea kumppaneita, jotka jo ovat haitilla. Eurooppalainen mekanismi kansalaissuojelusta on myös otettu käyttöön Euroopan komission valvontakeskuksen kautta ja sitä on jo yhteisrahoistettu uutta järjestelmää Ranskan tason avuna. Itävallassa tuli myös avun apuehdotus. Sitten teknisen tuen ryhmä, jossa on mukana asiantuntijoita, menee paikalle ensi viikon alussa, tämän viikon alussa taudinvalvonta keskusta menee myös paikalle ihmisiä, jotta vahvistetaan tartuntatautin tutkimista ja lisätoimia myös pohditaan Kaphaiti Haitian ja Poro Brands on ollut levottomuuksia viime aikoina ja seuraamme valppaasti turvallisuustilannetta kumppaneidemme kanssa ja YK osastojen kanssa erityisesti. Otamme huomioon vaalit, jotka pidetään maaliskuun lopussa. Olemme olleet yhteys, yhteydessä YK ja humanitaarisen avunantajien samoin muihin tahoihin. Me tuemme sitä, että täytyy korostaa kansainvälisen avun merkitystä ja näin voimme pelastaa jatkuvasti ihmishenkiä ilman keskeytystä. Kun ajatellaan tilanteen nopeaa huononemista, lisäapua tarvitaan kipeästi, jotta toidaan, voidaan täyttää puutteet terveydenhoidossa, hygienhoidossa ja logistiset puutteet myös prioriteetteihin liittyy lääketieteellinen henkilökunta ja muu asian ammattilaishenkilökunta, joka on erikoistunut vesikysymyksen hygieniaan. Samoin lääkkeitä tarvitaan, vuoteita, veden puhdistusyksikköjä. Yksikköjä. Tämän takia komissio on yhteydessä Belgian puheenjohtajavaltioiden ja muihin jäsenvaltioihin, että rohkaistaisiin EUn e tukea Haitille tänä kriittisenä vakavana vaiheena. Tukea voidaan kanavoida kansalaissuojelumekanismien kautta haittilaisten ja kansainvälisten järjestöjen ponnistelut ovat kiitettäviä paikan päällä, mutta on kuitenkin selvää, että kriisin laajuus vaatii vieläkin enemmän varoja ja voimavaroja. Tämän takia teemme nyt kovasti työtä, jotta voisimme tiivistää äh, hätäapuamme kumppaneidemme kanssa. Vaikeita aikoja on edessäkin johtuen nopeasti kehittyvästä tilanteesta kansainvälisen yhteiskunnan jatkuva solidaarisuus haitilaisille on edelleenkin ehdottoman tärkeää. Tämän takia minä vetoan teihin kaikkiin, jotta tekisitte kaikkenne, jotta tehostettaisiin jäsenvaltioiden antamaa apua, jotta vältyttäisiin valtavalta humanitaariselta katastrofilta. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Seuraavaksi poliittisten ryhmien puhujat EPPstä puolitoista minuuttia. Strifler. Oui, euh, bonjour, euh, merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, komission jäsen, koleraepidemia on jo surmannut yli 1200 henkilöä ja sairastuneita on paljon. Vaikkakin Haitilla on paljon humanitaarisia järjestöjä, niin siitä huolimatta tilanne pahenee päivä päivältä. Tällä hetkellä tarvittaisiin 400 000 henkilöä auttamaan. Toki tuen vetomusta, että jäsenvaltiot auttaisivat veden puhdistustyössä ja tarjoaisivat välineistöä haitin käyttöön. Ainut tapa vähentää sairastuvien määrää on puuttua nimenomaan vesihuoltoon. Haitissa ei juurikaan tunneta koleraa, tautina. Nyt on todellakin tarpeen toteuttaa tiedotusta niin, että voidaan välttää se, että syntyy paikallista väkivaltaisuutta, varsinkin kun vaalikampanja on nyt käynnissä. Jälleen kerran on osoitettu Haitin viranomaisten kyvyttömyys ja terveydenhuoltojärjestelmän kyvyttömyys toimia katastrofitilanteessa. Haitin maanjäristys osoitti Eh, missä määrin paikallisviranomaiset olivat kyvyttömiä toimimaan. Todellakin poliittista tahtoa on, on kyllä löytynyt eh, jälleenrakennukseen Haitissa noin vuosi tuhojen jälkeen eh, jälleenrakennus oli juuri ja juuri saatu liikkeelle, mutta pessimismi on nyt valtaamassa alaa. Komissio voi toimia jonkinlaisena moottorina, jotta Haiti todellakin pääsisi tästä kaostilanteesta eteenpäin. Kiitoksia. Seuraavaksi SD-ryhmä ryhmän nimissä minuutti. Rouva Sarsa, domnule președinte. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Arvostan sitä tapaa, kuinka nopeasti Euroopan unioni on vastannut tähän kriisiin, mutta uskon silti, että meidän täytyy edelleen ponnistella sen eteen, että valtio saadaan toimimaan. Se ei toimi tällä hetkellä lainkaan. Se ei pysty vastaamaan tilanteeseen tarpeellisella tavalla, esimerkiksi rakentamaan pakolaisleirejä. Ja tämä on johtanut siihen, että yli 1200 ihmistä on menettänyt henkensä. Haiti tarvitsee sellaisia rakenteita, jotka voivat auttaa köyhiä. Kolme neljäsosaa haitilaisista elää alle kahdella dollarilla päivässä ja yli puoli miljoonaa ihmistä elää pakolaisleireille ja tämä totta kai lisää riskejä. Uskon, että valtiovallan puute on johtanut siihen, että maa odottaa pelkästään apua YKlta. Nyt on tulossa vaalit 28.11. Niitä ei tule lykätä niin kuin jotkut vaativat. Kiitoksia. Seuraavaksi ALDE-ryhmän nimissä Herra Kiitoksia puhemies. Tietenkin on monia tekijöitä, jotka ovat edesauttaneet koleratilanteen edistymistä. Tämä ei ole mikään vastaus, mutta se on kuitenkin selitys. Vastaus ja reaktio pitää antaa kahdella tavalla välittömästi, niin kuin humanitaariset järjestöt ovat todenneet, tarvitaan puhdasta vettä ja riittävää tiedottamista hygieniakysymyksistä pitkällä aikavälillä. Varaudutaan tällä hetkellä myös tilanteeseen maassa, jossa kaikki on uudelleen tehtävissä. Jälleenrakennuksesta on tullut välttämättömyys maanjärjestyksen jälkeen ja tässä pitää edistää infrastruktuurin rakentamista, jotta voidaan parantaa niin yksilöiden hygieniaa kuin kollektiivisesti pitää myös parantaa hygieniatilannetta. Uskallan toivoa, että kahdeksan kuukautta New Yorkin Haiti-konferenssin jälkeen enää ei voida esittää tekosyitä, että puuttuisi varoja ja selittäisiin tämän takia, miksi niin vähän on edistytty tähän mennessä, koska kaikki toimijat tunnustivat, että humanitaarinen vaihe täytyy pidentää vielä muutamilla kuukausilla pitää nimetä myös vastuulliset tahot. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi vihreiden nimissä puolitoista minuuttia. Rova Keller. Kiitos. Haitilla on käynnissä yksi maailman suurimmista humanitaarisista operaatioista. Ei pidä käydä niin, että häviämme taistelun tässä katastrofissa niin että emme voisi auttaa haitilaisia jälleenrakentamaan tulevaisuuttaan. Miljoonat ihmiset ovat nyt tappion partaalla. Meidän täytyy ponnistella humanitaarisen hankkeen edistämiseksi. Meidän on käytettävä kokemuksemme, otettava opiksi kokemuksistamme ja on kerättävä yhteisen pottiin paljon rahaa on hyvä, että 12 miljoonaa nyt komissio on sitomassa äh, uuteen äh, koleravastaiseen työhön Haitilla. Me tuemme oikean tapaisia aloitteita niin, että ne voivat toimia tehokkaasti. Meidän on varmistettava, että emme jätä huomiota maanjäristyksen jälkeistä äh, jälleenrakennusta. Ilman tätä Haitin tulevaisuus on mahdoton. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin haluaisin tietää, Onko sitoumusrahat jo saatu? Onko ne otettu vastaan oikealla tavalla? Ja toiseksi haluaisin tietää, mitä mieltä olette siitä, että vaaleja lykättäisiin, koska tämäkin on nostettu uudelleen esille. Historian kirjoihin tällaiset tapahtumat harvoin päätyvät, mutta toivottavasti tämä nähdään historiassa haitilaisten paremman tulevaisuuden lähtökohtana ja toivon, että EUlla voisi olla tässä hyvin myönteinen rooli. Kiitos. Senora Keller. Kiitoksia. Seuraavaksi ECR-ryhmän nimissä Nicholson minuutti. Thank you very much. Kiitoksia puhemies. Kaksi kuukautta sitten Olin valtuuskunnan mukana AKT-valtuuskunnan kanssa. Tämä oli todella ehkä suurimpia kokemuksia elämäni aikana ensinnäkin. Siellä on usko- uskomattomia ihmisiä siellä, jotka pyrkivät auttamaan haitilaisia ja toiseksi haitilaiset itse ovat erittäin ylpeitä. Meidän pitäisi tämä tässä keskustelussa myös tunnustaa, mutta sanoisin kuitenkin, että pääministeri ja presidentti siellä kertoivat meille kuinka onnekkaita haitalliset olivat, että heillä oli hyvät sanitaariset tilanne eikä mitään sairauksiakaan ollut. Nyt on kuitenkin surullinen tosiasia, että toisinpäin on käynyt. Tämä ei ole mikään kovin vaikea sairaus hoitaa, mutta täytyy olla paikan päällä itse näkemässä, missä olosuhteissa avun, apu, järjestöt toimivat. Ja kun puhutaan terveysterveydenhuollosta, olen pahoina puhemies, Haitissa ei ole mitään terveydenhoitojärjestelmää niin kuin me tämän asian tunnemme. He ovat riippuvaisia Messansan Frontierista, brittiläisistä, punaisista rististä ja monista muista kansainvälisistä järjestöistä. Minun täytyy todellakin sanoa, että mitä tulee näihin vaaleihin, kyllä Haiti ei tarvitse mitään vaaleja tässä vaiheessa, mutta kertoisin teille, että ennen kuin he saavat sellaisen presidentin ja pääministerin, joka voivat johtaa heitä, heillä ei ole mitään mahdollisuutta edetä tästä asiasta oikean suuntaan. Niin minä todellakin toivon, koska olin paikan päällä, että siellä hienot naiset ja miehet tekevät hienoa työtä hirvittävissä olosuhteissa ja yrittävät tehdä EUn työtä erittäin huonoissa olosuhteissa. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Guengel ryhmän nimissä. Versia, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää kollegoita ja puheenjohtajakokousta siitä, että tämä keskustelu hyväksyttiin esityslistalle Haitista. Tämähän on kiireellinen kysymys. Viime tammikuussa maanjärjestyksen jälkeen kansainvälinen yhteisö lähti auttamaan Haitia nopeasti. Paikan päälle on saapunut apua, mutta toki kuilu on vielä valtava tarpeiden ja saapuneen avun suhteen yksi miljardi 200 miljoonaa tarvittaisiin, jotta voitaisiin auttaa Haitia rakentamaan parempaa tulevaisuutta. Tässä sitaatti. Kansalaisjärjestöt ovat jo tuoneet esille hälyttäviä äänenpainoja siitä, että sadat tuhannet ihmiset ovat vaarassa. Tilanne on pahentunut, e- koleraepidemia on kehittynyt hyvin nopeaan tahtiin ja kansainvälinen yhteisö vain säälittelee Haitin kohtaloa. Yli tuhat on jo kuollut. Asiantuntijat ovat todenneet, että toimenpiteet olisivat varsin yksinkertaisia, joilla voitaisiin ehkäistä lisäkuolman tapaukset. Kuitenkin apu saapuu paikalle varsin hitaasti. Ei ole ihme, että kapinointia väestön keskuudessa on on hyvin vaikeaa säilyttää luottamusta kansainväliseen yhteisöön. Komission ja sen kysymykseni ovat varsin yksinkertaisia. Kun ajatellaan kokonaisapua, jota Haitille on luvattu EU-sta, eikä pelkästään humanitaarista apua, niin jos se nyt saapuisi nopeammin äh, paikan päälle, niin voitaisiinko tämä uusi tragedia välttää? Entäpä sitten kansainväliset äh, lupaukset konferensseissa, milloin ne toteutuvat? Haitille on annettu tukea jälleenrakentamisen tukemiseksi, mutta minkälaista vastakaikua nämä pyynnöt eivät juurikaan ole saaneet. Mikä on Euroopan unionin tuki, tukitoimet? Περνάμε τώρα στους υπόλοιπους εγγραμμένους ομιλητές. Πρώτα η κυρία Ρονζούλη για 1,5 λεπτό. Seuraavaksi herra Ronsuli, puolitoista Kiitos puhemies. Kaikista vetomuksista huolimatta sitä, että emme saa kääntää katsettamme nyt muualle Haitista, niin viime päivien uutiset näyttävät siltä, että kansainvälinen yhteisö on juuri tällä kaikkein arimmalla hetkellä hylkäämässä maan, kun sitä ollaan uudelleen rakentamassa. Kolera on sairaus, jota Haitissa ei juurikaan tunneta. Se yhdistetään usein uskontoon ja myös YK työntekijöitä syytetään tartunnoista. Myös humanitaarisen avun työntekijät ovat tai tuntuvat olonsa uhatuksi. Monet lähtevät maasta ja tammikuun valtaisa maanjäristys tuhosi taloja niin, että ihmiset elävät edelleen kaduilla. Heillä ei ole pääsyä veteen, he eivät pysty peseytymään ja tartunnat todella lisääntyvät räjähdysmäisesti. Ja kuten täällä sanottiin, kuolema, kuolonuhreja on yli 1100, mutta joka päivä on satoja sellaisia henkilöitä, jotka osoittavat, että heillä on tartunnan merkkejä. Meidän täytyy löytää ratkaisu tähän tilanteeseen todella pikaisesti, koska muuten kaikki uudet tartuntatapaukset ovat meidän kontollamme. Thank you, President. Kiitoksia puhemies. Ensin onnittelisin teitä, komissaari, tehokkaasta koordinaatiotyöstä, johon olette ryhtyneet ja myös neuvotteluista, joita käytte Palmonter Eimusin kanssa YKssa. Kaikkein helpoin, halvin asia parlamentille on nyt arvostella ja minä haluaisin, että olisimme myönteisiä ja kiittäisin silloin, kun se on tarpeen. Meidän pitää painostaa omia jäsenvaltioitamme, jotta ne antavat enemmän apua ja oikeaa apua. Jos katsotte maiden luettelua, ne ovat maita, jotka tällä hetkellä ovat vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa, maat kuten Espanja, Irlanti, Italia, Ranska, Itävalta, Unkari, kuitenkin ne ovat toimineet ja siksi minä kehottaisin joka ikistä meistä ottamaan yhteyttä omaan hallituksemme ja pyytämään heitä sitoutumaan kestävän kysymys, meneekö apu sinne ja meidän pitää lisätä valmiuttamme saada apu perille. Sitten vielä lopuksi onnittelut näistä ylimmäistä 200 miljoonasta eurosta. Suuri tragedia oli tämä maanjärjestys. Vieläkin järkyttävämpää on koleraepidemia. Kiitoksia komissio. Rinaldi, ja Sitten edustaja Rinaldi. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Tämä maanjäristys iski Amerikan köyhimmälle alueelle ja nyt tämä maa käsi kolerasta. Siellä avustus on suurinta koko maailmassa, mutta tämä on paradoksaalista. Haitin kadut ovat täynnä lapsia ja jätteitä ja teltoja. Siellä ei tiedä, mistä työ pitäisi aloittaa. Usein paikallishallinto pelaa omia pelejä eikä niinkään keskity jälleen rakentamiseen. Hallinnollinen kulttuuri on hyvin heikko ja joissakin tapauksissa se on jopa estänyt avun perille pääsyn. Kansainvälisiä järjestöjä on paikalla paljon, ne eivät useinkaan koordinoi toimia ja niiden toimet ovatkin usein epäonnistuneet. Viime kesäkuussa Euroopan parlamentin äh, valtuuskunta matkalla tuli selväksi, että tilanne oli todella huono ja nyt kolera on saapunut alueelle. Komissio on tehnyt jo paljon, mutta meidän täytyy tehdä vieläkin enemmän. Haiti tarvitsee todella kansainvälistä poliittista suojelua. Uh, thank you, Mr. President. This is a... Kiitos puhemies. Kyseessä on tragedia, josta ei juurikaan haluaisi, kärsisi edes puhua. Silloin kun äh, maanjäristys oli koettu Haitissa, niin apua vietiin fanfarien välityksellä Haitiin. Mutta nyt Kuitenkin kaikki fanfareen viety apu, apustuskalusto on poissa. Tieto ovat tukossa, autot eivät pääse perille tiensulkujen ohitse. Komission jäsen on pyrittynyt kovasti koordinoida toimintoja. Miksi näin kävi? Miksi kaikki, jopa presidentti Clinton, ovat nyt poissa kuvasta? Milloin sitten YK katoaa kuvasta? Milloin EU? Tämä on aivan naurattava tilanne. Me tarvitsemme sitä, että kansainvälinen yhteisö toimii sillä tasolla, jolla se toivi aikaisemmin, niin että todellakin tavalliset haitilaiset eh, voidaan nähdä erillisenä tästä poliittisesta teatterista, joka siellä on käynnissä. Eh, no Seuraavaksi siirrymme Catch the Eye-vaiheeseen komisárka ďakujem za správu ktorú ste nám predniesli o aktuálnej situácii na haiti. hyvä puhemies olen lukenut tämän haiti päätöslauselman ja oli odotettavissa että tällainen koleraepidemia koettaisiin, mutta avustustyö ei ole sujunut niin nopeasti kuin toivottiin olisi hienoa, että valtio toimisi oikealla tavalla, mutta näin ei vielä ole. Ja nyt on välttämätöntä todella toimia pikaisesti, koska muuten on vaara siitä, että väkivalta ja epidemiat lisääntyvät entisestään. Hyvä komission jäsen, on tärkeää keskittyä siihen, että parhaat terveydenhuollon asiantuntijat laativat suunnitelman alueelle – ja täytyy huolehtia siitä, että heille annetaan myös oikeat määrä, määrärahat. Kiitoksia puhemies. Komission jäsen Georgieva, haluaisin myös aluksi onnitella teitä erinomaisesta työstä, jota olette tehnyt sekä Haitin tapauksessa että myös liittyen Pakistaniin. Tiedän, että te tulette aina olemaan läsnä, kun tarvetta on. Nyt puhumme valtavasta katastrofista. Kyse on tuhan, yli tuhannesta kuolemantapauksesta ja on valtavasti tartunnan saaneita ja luvut vain kasvavat. Mutta kun ajatellaan rahaa, jota on antu, se ei vielä riitä. Tämä tulta aivan selväksi, että me tarvitsemme uudenlaisia rahoitusvälineitä. Tarvitsemme jonkinlaista muutosta uskoakseni ja tietenkin tässä me näin voisimme paremmin vastata humanitaarisiin tarpeisiin. Haluaisin tietää, mitä me voimme tehdä, arvoisa komission jäsen, jotta todella välttäisimme tilanteen toistumisen sairastapaamuksesta. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Belder. Vanmiddag heb ik nog... Uh... Kiitos, puhemies. Tänään iltapäivällä Olemme saaneet viimeisimmät tiedot hollantilaiselta järjestöltä, joka on toiminut Haitissa jo vuoden ajan. Kuva, jonka saimme, on, on hyvin synkkä, mutta realistinen sen suhteen, mitä Haitissa tapahtuu ja mitä komissio suunnittelee. Valtava määrä on varoja luvattu, mutta käytännön toteutus toki on vielä ollut varsin vaatimatonta. Suurin osa rahoista on vasta matkalla perille. Tätä täytyy kyllä kiirehtiä, koska tilanne on niin akuutin kiireellinen. Jos perehdymme kaikista vakavimpiin asioihin, niin kyse on siitä, että ennaltaehkäistäisiin koleraa, tarvitaan puhdasta vettä. EU on nimenomaan toimittava tällä alalla, tarvitaan asiantuntijoita, tarvitaan lääkkeitä, välineistöä. Kaikesta on puutetta ja toivon, että EUn toimielimet auttavat kiireellisesti tässä tilanteessa Haitia. Herra Korteslaastra, minuutti. Señora komissaria Damanaki. Hyvä komission jäsen Damanaki, haluaisin Ensinnäkin kiittää komissiota siitä, mitä se on tehnyt Haitin hyväksi, mutta meidän täytyy ponnistella vielä paljon voimakkaammin. Tarvitsemme enemmän määrärahoja ja suurempaa kansainvälistä sitoumusta huolimatta siitä, että tällä hetkellä vaikeassa taloudellisessa, taloudellisessa tilanteessa on vaikea saada rahoitusta, mutta tarvitsemme sitä. Meillä on humanitaarisia ja terveydellisiä haasteita ja meidän täytyy todella toimia kaikilla tasoilla niin, että esimerkiksi ihmiset saavat puhdasta vettä. Tässä kaikessa tarvitaan komissiolta ja jäsenvaltiolta lisää toimia. Kiitos. Takkula. Arvoisa puhemies, haluan myös alkuun kiittää komission edustajaa Georgievaa siitä työstä, mitä komissio on tehnyt. On erittäin tärkeää, että Euroopan unioni on mukana tuolla haitissa ja hyvin voimakkaasti ja näkyvästi. kysymys on kuitenkin meidän kanssaihmisistämme lähimmäisistämme ja meillä on myös vastuu heistä kun heitä on kohdannut tällainen ennennäkemätön katastrofi ensin maanjäristys ja nyt tämä koleraepidemia. on tärkeää se että nyt kun sinne suunnataan rahoja ja apua se menee nopeasti perille. monet kristilliset järjestöt avustusjärjestöt ovat tehneet siellä hyvää työtä ja tuntuu että niillä on nopeat kanavat myös viedä apu nopeasti sitä tarvitseville. tässä suhteessa toivon että komissio myös voi käyttää näitä tunnustettuja järjestöjä humanitaarisia järjestöjä kristillisiä järjestöjä jotka ovat siellä tekemässä tätä hyvää työtä. näin voidaan nopeasti saada tämä apu perille ja saada paras mahdollinen tulos aikaan. kiitoksia. lopuksi komission sen Georgieva. Thank you, uh, President, and thank you all. Kiitoksia puhemies. Kiitän teitä teidän sitoumuksestanne asiaan ja as- keskustelun osallistumista haluan myös kiittää. Tämä ongelma tulee varmasti olemaan mukana jonkun aikaa, ei ole mikään helppo kriisi ratkaista. Mm, on tehty joitakin arvioita komissiossa kuinka laajasta ongelmasta on kyse tulevina kuukausina ennen kuin tilanne ehkä paranee. Meidän omien asiantuntijoiden mukaan, mukaan olen sama, mitä täällä on sanottu, meidän täytyy saada asiantuntijoita äh, Haitiin. On arvioitu, että onko se puolesta miljoonasta 750 000 ihmistä, jotka ovat saaneet, ta- saavat tartunnan ennen kuin tämä epidemia-aalto on ohi hiukan alhaisemmalla tasolla, mutta yhtä laaja tavallaan on äh, amerikkalaisten arvio 400 000 ihmistä. Meidän pitää saada käyttöön. Olen kyllä kaikkien teidän kanssanne samaa mieltä, jotka puhuivat välittömästä varain lähettämisestä, jotta voitaisiin auttaa juuri nyt. Sitten neljä asiaa ensinnä. Ensinnäkin, kuinka voimme parhaalla tavalla auttaa? Nyt on käsi sellainen hetki, jolloin meidän pitää saada aikaan kunnollista kumppanuutta paikan päällä ja antaa välittömästi resursseja, että ne järjestöt siellä voivat toimia ja meidän pitää vedota myös jäsenvaltioihimme, jotta ne antavat oikeanlaista apua. Torstaista lähtien silloin, kun puhuin jäsenvaltioille asiasta, niin olen nähneet, että tukea on tulossa, mutta vieläkin enemmän tarvitaan mitä tulee eh, terveydenhoidon ammattilaisiin, vedenpuhdistuslaitteisiin, tabletteihin ja miten tuetaan myös tiedottamiskampanjoissa, koska monet täälläkin puhuivat siitä, että on olemassa valtava väärinkäsitys siitä, mistä sairaudessa on kysymys ja miten sitä voidaan parhaalla tavalla hoitaa. Ja ihmisiä kuolee turhaan, koska he pelkäävät mennä hoitokeskuksiin. He pelkäävät, että he voivat saada siellä itse tahtomaan eikä heitä hoideta. Sitten eri puhujat täällä puhuivat sidot, rahoitusta rahasta ja mitä tapahtui ja haitin jälleenrakentamisessa. Sitoumuksi, jonka komissio teki, sitä on, sitä on pidetty kiinni. Me sidomme 460 miljoonaa ja olemme toimineet aikataulussa, niin kuin sanommekin tekevämme. Ja Kathy Aston, korkea edustaja, ja komission varapuheenjohtaja ja komissaari Bibalks ovat nyt juuri arvioimassa tilannetta jäsenvaltioiden kanssa, minkä verran olemme sitoutuneet antamaan rahaa ja mikä on tilanne nyt. Ja tämä asia otetaan vakavissaan, koska kansainvälisen yhteisön maine on pelissä erittäin vaikeassa tilanteessa joka tapauksessa. Ja tämä on kolmas kommenttini ja tämä on erittäin tärkeä kohta. On tietty raja vastaanottokyvylle resursseissa Haitissa. Ja kun ensimmäistä kertaa kävin paikan päällä, ajattelin, että vaikka tilanne olikin aivan hirvittävä, niin se ei ollut Haitin pahin ongelma. Haitin suurin ongelma oli monien vuosikymmenten toimattomuus. Puuttui toimiva valtiorakenne ja tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että puuttuu myös toimiva terveydenhoitojärjestelmä näin leireillä ihmisiä, jotka jonottivat lääkäriin, eivät siksi, että olisivat sairaita, vaan siksi, että eivät olleet koskaan nähneetkään lääkärin elämässä, niin he halusivat nähdä, miten asia hoidettiin leireillä. Tällainen täydellinen tietojen ja taitojen puute luo ongelmia, jotka tekevät tästä epidemiasta vieläkin vakavamman ja pahemman. Esimerkiksi vieläkin taistelemme sen suhteen, että saisimme hallituksen antamaan luvan toiminnalle järjestölle ilman tätä tauti vain leviää tai ilman wc hygienian tilanne ei voi parantua. Meidän todellakin pitää pystyä ymmärtämään, että haitin ongelmat, ongelmia ei ole helppo ratkaista, koska ongelman ytimessä on juuri vuosikymmenten toimimattomuus ja toimimaton valtio. Vaaleista sitten kysymys, pitäisikö vaalit vieläkin järjestää. Haitilaiset viranomaiset pitävät parempana, että pidetään kiinni vaaliaikataulusta. Minun on vaikea tähän vasta, en ole vielä ollut siellä itse nyt, mutta tota, olen hiukan sitä mieltä, että todennäköisesti vaalien peruttaminen tai lykkääminen voisi ehkä epävakauttaa e- ennestäänkin vaikeaa tilanteita, niin ehkä jonkin verran on hyötyä sitä vaalit järjestettäisiin, mutta tämä perustuu siis siihen, mitä olen kuullut, ei siihen, mitä olisin itse nähnyt. Sitten vielä neljäs kommentti, jonka haluan ottaa esille. Te sanoitte, että meidän pitää olla suoraan mukana asian toiminnassa, asiassa mukana, ja me olemmekin. Rondar Amos muuten huomenna todennäköisesti menee haittiin, ja minä itsekin aion sinne mennä, koska tässä vaiheessa hyvä koordinaatio, varojen käyttöönotto ja myös se, että antaa ihmisille toivoa myös omia, omaa henkilökuntaamme tarvitsee rohkaista. He taistelevat siellä erittäin hankalissa olosuhteissa. He toimivat pa- paikoissa, joissa terveysviranomaiset itse pelkäävät tartuntaa ja vain lähtevät paikan päältä, siis nämä haitilaiset. Ja siksi tapausten määrä vain lisääntyy. Meidän pitää säilyttää rauhallinen läsnäolo paikan päälle ja me yritämme ohjata ja johtaa tilannetta mahdollisimman toiveikkaasti. Täällä puhuttiin myös siitä, että haitalliset ovat erittäin sitkeitä, niin he ovatkin, ja he ansaitsevat kaiken mahdollisen apumme näinä vaikeina aikoina. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Tämä lopettaa keskustelun Haitista. Sitten kollegat, seuraava kohta.